Als nächster Punkt der Tagesordnung. Seuraavan esityslistan kohtaan. Euroopan neuvoston ja komission julkilausumat. Eurooppa-neuvoston päätelmät 25.26.6. pidetyssä kokouksessa ja eilinen eurohuippukokous ja Kreikan nykytilanne. Ensimmäisen puheenvuoron saa Euroopan neuvoston puheenjohtaja herra Task, olkaa hyvä.